Herra Solbes haluaa puheenvuoron. Soltessa äh, kyseessä äh, on äh, tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen. Uh, Mr. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Budjettivalvontavaliokunta on arvioinut Bettina Michelle Jacobsonin neuvoston ehdokkaan tiltarksustuomioistuimen jäseneksi ja olemme kuulleet Jakobsen ja 17.7. pidetyssä valiokunnan kokouksessa. Jakobsenin ura ja ammattimainen tausta tilintarkastajana mukaan lukien työ Tanskassa vuodesta 2005 eteenpäin on aivan erinomaista. Se osoittaa teknisen ammattitaidon ja täydellisen riippumattomuuden. Nämä ovat kaikki ominaisuuksia, joita minun mielestäni tulisi muodostua nimitettyjen perusvaatimuksiksi. Tämän lisäksi Bettina Jakobsen on vasta viides naisia sen tarkastustuomioistuimessa sen tämänhetkisessä kokoonpanossa. Haluan muistuttaa siitä, että jäsenvaltioiden täytyisi ponnistella sen suhteen, että saataisiin aikaiseksi sukupuolten välinen tasa-arvo tässä suhteessa. Hän on osoittanut myös eh, sitoumuksen yhteistyöhön tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin, kuten erityisesti kontvaliokunnan kanssa. Meidän täytyy ymmärtää se, miten tärkeää tämä on politiikan hallinnoisillemme. Meidän täytyy täysin tukea sitä, että saamme käyttöön tämänkaltaisia nimityksiä myöhemminkin, eikä synny eturistiriitoja. Tyyntarkastustuomioistuimen täytyy keskittyä myös siihen, että se työskentelee läheisemmän yhteistyössä muiden sidosryhmien Euroopan parlamentin kanssa, jotta voidaan varmistaa sen työn hyvä jatkuvuus. Aikaisempana tilintarkastana itsekin kunnioitan voimakkaasti Jakobsenin ammatillista taustaa ja tuen hänen ehdokkuuttaan. Budjettivalvontavaliokuntakin tukee sitä ja pyydän tätä parlamenttia noudattamaan kontvaliokunnan suositusta ja äänestämään Jakobsenin puolesta uudeksi tilintarkastustuomioistuimen tanskalaiseksi jäseneksi. Kiitos. Kiitokset. Ja äh, nyt äh, siirrymme äänestämään. Äh, kyseessä on salainen äänestys ja äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. La nomination est... Nimitys on hyväksytty. Nimitys on hyväksytty. Ja sitten eteenpäin herra äh, Mastaukan mietitty kansainvälisen kaupan säännössä unionilla asetettujen oikeuksien käyttäminen. Ja äänestyksenä yksi äänestys. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Herra Mastakan toinen mietintö. Alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautuminen. Nimenhuolta äänestys. Yksi äänestys ja äänestys alkaa. Le vote Äänestys päättyy. Hyväksytty eteenpäin. Herra Ferreira mietintö kalastusmahdollisuuksien myöntäminen EU-vesillä äh, Venezuelan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Kuojanan edustalla. Herra Ferreira, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. Ei, sittenkin, olkaa hyvä. Obrigado. Kiitos puhemies jo monta vuotta Venezuelan lipun alla purjehtivat alukset ovat toimineet Ranskan Guajanan edustalla ja tarkoituksena on tietenkin ollut ratkaista tilanne, jossa he vievät työtä Ranskan Guajanan omilta asukkailta ja kalastajilta. Kyse on ollut kuitenkin pikemminkin institutionaalisesta ristiriidasta ja se on estänyt monen, sen, monen otteeseen konfliktin ratkaisemisen. Nyt toivotaan, että mahdollisimman nopeasti tämä saataisiin ratkaistuksi. Venezuelan Bolivarisen tasavallan on noudatettava kansainvälisiä sääntöjä kun äh, kyse on sen lipun alla purehtivista äh, laivoista, oli sitten kyse kalastusaluksista tai äh, muista. Merci. Kiitokset ja äänestämme tästäkin äänestyksenä Yksi äänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana äh, Rova Rohvilas Rubialin äh, mietintö lisätalousarvioesitys äh, numero 3 kautta 15 vuoden 2014 ylijäämä yhtenä äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eteenpäin. Edelleenkin Rova Akarsisova Luviainen mietintö, lisätalousarvioesitys numero 4 kautta 15, EUn solidarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romanian, Bulgarian ja Italian hyväksi. Nimenhuuto äänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty siirrymme seuraavaksi herra Muresanin mietintöön. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romania, Bulgaria ja Italia. Nimenhuuto äänestys, yksi äänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi herra Kohin mietintö yhtenäinen multimodaalinen lipun kirjoitus Euroopassa. Ja tämäkin yhtenä äänestyksessä, äänestyksenä eli niin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sa- 197 artiklan nojalla työjärjestyksestä minulle on esitetty pyyntö siirtää tarkastusten jättöpäivää liittyen verotuskysymyksiin aina kuun 30. päivään asti. Tämä hyväksytään ja siirrymme nyt uudestaan mietintöihin lisätalousarvioesitys 5 kautta 2015 muuttopaineisiin vastaaminen ja Rova Rubialin mietintö uudestaan äänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edelleenkin Rova Kasia Rubialin mietintö lisätalousarvioesitys, edelleenkin muuttopaineisiin vastaaminen ja äänestys alkaa äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana herra Nicholsonin mietintö. Äh, maitoalan paketin täytäntöpanon tarkastelu. Puheenvuoropyyntö. Allez-y, madame. Olkaa hyvä. Es eh, una cuestión... Kysymys, eh, joka edellyttää selvittämistä. Kyse on äärimmäisen tärkeästä asiasta. Emme ymmärrä nyt selkeästi, mistä on kyse. Tarkistus 22. Me haluamme tietää, onko tämä kappale ö, eh, maitokiintiöitä vastaan tai niiden puolesta. Toivon, että joku selittää asian, koska meidän äänestyksemme riippuu nyt tästä. que nous passions au vote. Siirrymme äänestykseen. Siis, Texte original. Qui est pour? Tarkistus 6. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta yhdeksän, alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan asia. Eli kohta yhdeksän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta 10, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 22, nimenhuutoäänestyksenä alkuperäinen teksti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 26 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä ei ole kovinkaan selvä, joten me tarkistamme asiaan. Kohta 26 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kohta 26, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää uudestaan epäselvä tilanne, joten 26 kohta siitä äänestetään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 36 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 47 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 53 alkuperäinen teksti puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 54 kohtaa niin ikään alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tätä ei hyväksytty, mutta tarkistetaan asiaa kohta 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta 62 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 66. Alkuperäinen teksti nimenhuuto on äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69. Alkuperäinen teksti ja nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 70. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten toinen osa puolesta vastaan hylätty. Kohta 72. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoosan kappale G, äh, G äh, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestyksenä äänestys päätöslauselmaesityksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt siirrymme eteenpäin Erat Saaririllin mietintö EUn kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoiset vaikutukset unionin ulkopuolisissa, ulkopuolisissa maissa. Puheenvuoropyyntö, äh, olkaa hyvä. Muchísimas gracias, señora presidente puhemies, halusin todeta, että en ole aivan varma siitä, enkö itse ymmärtänyt äh, vai äh, eikö viimeisen Euroopassa tapahtuneen hyökkäyksen uhrien muistoa ole kunnioitettu. Mielestäni täällä pyydettiin minuutin hiljaisuutta uhrien muistoksi. No, ei tämä ole ongelma. Jos haluatte, voimme saman tien pitää minuutin hiljaisuuden. Merci. Kiitos. Reprenons. Seuraavaksi, niin kuin sanottu, herra Saarinen mietintö on esitetty ehdotus korjauksesta josta äänestämme. Äh, GUE on siitä äh, tehnyt ehdotuksia, kuka puoltaa sitä, kuka vastustaa, kuka äänestää tyhjää, hylätty. Joten kohta yhdeksän puolesta. Aha, se onkin kahdessa osassa. Eli ensimmäinen osa nyt siitä puoltoäänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty, mutta paras tarkistaa, joten toinen osa kohdasta yhdeksän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten nimenhuutoäänestyksenä äänestys koko päätösosamaisityksestä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi herra Meilun mietintö hedelmä- ja vihannusalan vuoden 2017 uudistuksen jälkeen. Alkuperäinen teksti kohta 18 ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 59 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten kohta 60 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt kokonaisäänestys päätöslauselmasta nimenhuuto niin äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitokset. Seuraavaksi siirrymme